lainsäädännöstä ja tulevasta työstä, niin on tärkeää aloittaa lainsäädäntötyö mitä pikimmiten, koska muussa tapauksessa emme saa tätä asiaa onnistuneeseen päätökseen. Kiitos. Papadopulo on seuraava puhuja.